27. tammikuuta 1945 neuvostosotilaat vapauttivat Auschwitzin keskitysleirin. Kuvat, joita vapauttajat näkivät, jotka he tallensivat, järkyttävät maailmaa yhä tänäänkin. Ruumisröykkiöt, krematoriot, kenkävuoret, silmälasivuoret, ihmisten hiuksista koostuvat vuoret, jotka olivat todisteita ryöstetyistä elämistä, kuvat kärsivistä henkiin jääneistä, jotka olivat lähempänä kuolemaa kuin elämää. Kaikki nuo kuvat ovat tallentuneet ihmiskunnan kollektiiviseen muistiin. Useimmille Auschwitzin vangeille pelastus tuli liian myöhään. Yli yksi miljoona ihmistä murhattiin tuolla tuhoamisleirillä, nälällä, taudeilla, rikollisilla lääketieteellisillä kokeilla, kidutuksella, teloituksella ja ennen kaikkea järjestelmällisellä tappamisella kaasukammioissa. Ennen kaikkea Unkarin, Puolan, Ranskan, Alankomaiden, Kreikan juutalaisia Juutalaisen uskontokuntaan kuuluvia ihmisiä kaikkialta Euroopasta, romaneja, vammaisia, sairaita, homoseksuaaleja, sotavankeja, poliittisia vankeja ja kaikkein pöyristyttävintä, kenen kannata tahansa, joka on käynyt joskus Auschwitzissa, on todeta se, että lukuisia lapsia murattiin. Nämä ihmiset olivat fanaattisten natsi-ideologien aliihmiseksi, tuholaiseksi julistamia ihmisiä, joiden elämää pidettiin elämisen, elämäskelvottomana. Nämä ihmiset oli tarkoitus, koska teurastajat niin tahtoivat, että tuo elämä tuhottaisiin ja kitkettäisiin pois. Auschwitz ei ollut ainoa, mutta keskeinen paikka järjestölle joukkomurhalle, joka on kaikkein pahimpia sivilisaation rikkomuksia ihmiskunnan historiassa. Tuo paikka, sen tulee olla kaikkina aikoina muistutus ihmiskunnalle. Näin sanotaan keskysleirin muistotaulussa. Hyvät naiset ja herrat, Auschwitz on sitä aina. Se on epätoivon huuto ja muistutus. Henkilökohtaisen syyllisyyden veivät tekijät mukanaan hautaan, mutta vastuu, joka heidän hirmuteoistaan on syntynyt, on yhteinen vastuu, kansojen yhteisen, y- yhteisön yhteinen vastuu ja ennen kaikkea sen kansan vastuu, johon minä kuulun, eli saksalaisten. Vastuu ja se, että tähän ei koskaan, tämä ei koskaan uusiutuisi, on se vala, joka koskee tulevia sukupolvia. Historia ei toista itseään, mutta se, mitä men- menneisyydestä kasvaa, on nykypäivää. Ja miten me suhtaudumme menneisyytemme ratkaisee sen, mikä on meidän tulevaisuutemme. Siksi on tärkeää, että tiedämme, miksi Auschwitzissa tapahtui se käsittämätön, mitä siellä tapahtui joka päivä. Siksi meidän joka päivä tietoisena siitä, miten vaarallista, vaarannettua tuo vapaus on, joka meillä on, meidän on ehdottomasti toimittava ihmisarvon puolesta. Siksi meidän pitää joka päivä toimia sitä vastaan, että palaa sellaisia ajattelutapoja, jotka me uskoimme Euroopasta taakse jätetyiksi. Ja kun näemme, että ne kuitenkin ovat edelleen olemassa, viha, muukalaisviha, antisemitismi, äärinationalismi, suvaitsemattomuus. Sillä tänään 70 vuotta Auschwitzin vapauttamisen jälkeen jos juutalaiset pelkäävät turvallisuuttaan, tulevaisuuden puolesta Euroopassa ja pelkäävät elämänsä puolesta, sen pitää häiritä meitä, sen pitää ravistella meidät hereille. Nyt meidän täytyy yhdessä toimia pelkoa vastaan. Me emme itse saa tulla tuon vihan tartuttamiksi, jota kantoivat attentaatin tekijät Pariisissa. Viha ei myöskään pidä kohdata lisävihalla. Väkivaltaan ei pidä vastata lisäväkivallalla, vaan epäluuloa vastaan täytyy toimia, täytyy puolustaa kaikkien vapautta ja jokaisen yksittäisen ihmisen arvoa pitää suojella. Se on se tehtävä, joka meillä on 70 vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, 70 vuotta Auschwitzin vapauttamisen jälkeen, juuri tässä parlamentissa, joka on monikansallinen kansojen yhteinen kokous, se on se tehtävä, joka meillä erityisesti on. Kiitos. Seuraava asia on neuvoston ja komission julkilausumat Italian puheenjohtajakauden arvioinnista. Toivotan tervetulleeksi Italian pääministerin Matteo Renzin. Herra pääministeri, teillä on puheenvuoro.